Dear colleagues, dear colleagues, can I ask everybody to... Hyvät kollegat, voisitteko istuutua? Me haluaisimme aloittaa kokouksemme. Um, I, I am starting this session just the last... Aloitan kokouksen Viimeinen varoitus niille, jotka haluavat käyttää tulkkausta. Me aloitamme nyt kokouksen. Arvoisat kutsuvieraat, hyvät kollegat, hyvät ystävät. Euroopan parlamentissa on, meillä on jo perinne, että Euroopan parlamentti pitää avointen päivien avaus kokouksen ja tänä päivänä haluamme puhua Euroopan tulevaisuudesta ja siitä, miten koheesiopolitiikka voi parantaa Eurooppaa. Ja Mercedes Presso, alueiden komitean puheenjohtaja Johannes Hahn, aluepolitiikan komissaari ovat täällä toivottavasti teidät tervetulleeksi. Ja haluaisin toivottaa tervetulleeksi myös Rodi Kratsatsa Garupulun, Euroopan parlamentin varapuhemiehen, Rudi Demotin, Valonian alueen pääministerin ja Philip Maistadin, Euroopan investointipankin puheenjohtajan. Euroopan komission puheenjohtaja Jose Manuel Barroso tulee puhumaan meille videolinkin kautta. Ja meillä tulee olemaan myös keskustelu näiden puheenvuorojen jälkeen. Ja tätä keskustelua juontaa herra Mark Rogerson, Consilia Limitedin toimitusjohtaja. Ja Pyytäisin, että jos haluatte puheenvuoroa, niin täyttäisitte lomakkeen, e, jolla voi pyytää puheenvuoroa ja antaisitte tuon lomakkeen vahtimestareille. Kiitän teitä siitä, että olette tulleet tänne ja haluaisin myös osoittaa kunnioitusta sille, kuinka kovasti olette osallistuneet tähän keskusteluun eurooppalaisesta koheesiopolitiikasta. koska aikaisemmin eurooppalaiset kaupungit ja alueet eivät ole osallistuneet näin voimakkaasti tähän keskusteluun tämän politiikan tulevaisuudesta. Näen tämän myös suurena sitoumuksena, että alue- ja paikallisviranomaiset ovat valmiita ottamaan paikkaansa Euroopan tulevaisuudessa. te olette osoite siitä innostuksesta ja energiasta, jota löytyy eurooppalaisilta alueilta ja eurooppalaisista kaupungeista. Ja kiitos tästä vastuunotosta ja, eh, ja voiman näytöstä. Täällä Euroopassa olemme luoneet toim- yksimielisen makrotaloudellisen puitteet, joilla vahvistetaan eurooppalaista taloutta. Mutta olemme myös vakuuttuneita siitä, että Eurooppa tarvitsee rakenteellisia uudistuksia ja kehityspolitiikkaa. Eurooppalainen koheesiopolitiikka on kehityspolitiikka, joka oikeissa makrotaloudellisissa ja rahoituspuitteissa voi tuoda täyden panoksensa. Koheesion sopimusten mukaan eurooppalaisen integraation perusperiaatteet periaate ja tämä tekee koheesiopolitiikasta kaikkien kansalaisten politiikkaa, mutta tämän on erityisen tärkeää alueilla, joiden on kirittävä toisia kiinni tämä on tärkeää kaikissa eurooppalaisissa politiikoissa. Ne on mitoitettava sopivaksi äh, alueelliselle ja paikallistasolle. Talouskriisi luo uudenlaista äh, karttaa Eurooppaan ja meidän täytyy nyt yrittää tehdä tästä kartasta parempi. Äh, jotta tämän saavutamme, epätasa-arvo on saatava poistettua ja alueilla investoitava uuden sukupolven talouteen. Me voimme yhdistää kasvualueet jälkeen jääneimpien alueiden kanssa, ja, mutta kaikkien alueiden on huomioitava myöskin maailmanlaajuinen konteksti. Eurooppalainen yhteistyö on entistä tärkeämpää. Lisäämällä kolmas ulottuvuus, alueellinen ulottuvuus eurooppalaiseen koheesioon. Meillä olemme löytäneet uudenlaista potentiaalia, joka löytyy paikallisten tilastojen takaa, ja tämä potentiaali voidaan vapauttaa tekemällä yhteistyöntä kaupunkien ja alueiden välillä Euroopassa ja Euroopan rajojen ylitse. Harmoniaa Euroopan kehityksessä voidaan saavuttaa, jos kaikki alueet tekevät parhaansa ja tekevät yhteistyötä muiden alueiden kanssa EUn 2020 tavoitteiden hengen mukaisesti. Hyvät ystävät, me olemme keskustelleet julkisesti kohesiopolitiikasta vuoden 2007 kohesiofoorumin jälkeen. Pian saamme kohesiokertomuksen, jossa komissio kertoo ajatuksistaan tulevaisuutta varten ja nämä ajatukset ovat syntyneet myös tästä pitkästä konsultaatioajasta. Kehit- Kehityspolitiikka, investointipolitiikat, kuten koheesiopolitiikka ovat erittäin tärkeitä, jotta eh, Euroopassa eh, saataisiin aikaan pysyvää rakenteellista muutosta. Nyt pyytäisin, että alueiden komitean puheenjohtaja eh, Rova Mercedes Presso pitäisi alustuspuheenvuoronsa. Olkaa hyvä. arvoisa e puhemies Hyvät eh, suurlähettiläät, varapuhemies Kratsat Sagaropulo, arvoisat Euroopan parlamentin ja alueiden komitean jäsenet, puheenjohtaja Demot, puheenjohtaja maystadt hyvät kollegat. Toivotan teidät tervetulleeksi tähän kahdeksanteen eurooppalaisen, eurooppalaisten kaupunkien ja alueiden viikon avausistuntoon. Tämä on samalla alueiden komitean 26. täysistunto. Jälleen kerran meidän ja teidän läsnäolonne täällä mukaan lukien 6000 osallistujaa 130 seminaarin tulevina päivinä vahvistavat ja osoittavat sen, kuinka tärkeitä alueet ja kaupungit ovat Euroopalle ja kuinka tärkeä Eurooppa on alueille ja kaupungeille. Tämän vuoden viikon teemana on Eurooppa 2020, kilpailukykyä, yhteistyötä ja yhteenkuuluvuutta kaikille alueille. Siinä korostetaan yhtäältä meidän tämän yhteisen tapahtumaamme poliittisia kunnianhimoisia tavoitteita ja samalla se ilmaisee, kuinka haluamme tarjota foorumin eh, paikallis- ja alueviranomaisille keskustella heitä kiinnostavista asioista. Tämän eh, vuoden Open Daysin asiayhteys on hyvin selvä. Eurooppa tarvitsee uutta strategiaa tulevaksi kymmeneksi vuodeksi. Eurooppa 2020 strategiassa katsotaan tulevaisuuteen ja pyritään sen kautta pääsemään ulos kriisistä, joka iski meihin kaksi vuotta sitten. En halua vaikuttaa pessimistiseltä, mutta minun on pakko olla realistinen ja todeta, että kriisi ei ole vielä ohi. Jotta voimme välttää pahimman, tarvitaan valtioiden väliintuloa ja tarvitaan myös alueiden ja paikallistason toimintaa. Julkisen, julkinen talous on tänä päivänä valtavan paineen alla johtuen irtisanomisesta ja työelämän vaikeuksista ja se pyytää julkista apua. Dublinin säätiön tietojen mukaan vielä 2010 toisella vuosineljäksennellä tietyillä alueilla yhtä luotua työpaikkaa kohti menetettiin kaksi. Meidän paikallisten, paikallisen, alueellisen, kansallisen ja Euroopan tason edustajien tehtävänä on auttaa asiassa. Meidän Meillä on vähän toimintamarginaalia, vaikka se onkin rajallista. Meidän on katsottava tulevaisuuteen vuoteen 2020 ja kuitenkin välittömästi antaa apua sitä eniten tarvitseville. En halua dramatisoida tilannetta. Vielä on paljon mahdollisuuksia vihreän talouden alalla ja tietotalouden alalla, mutta en, emme voi kuitenkaan suhtautua kevyesti hälytysäänistä, joita tulee kaikkialta siitä riippuu meidän demokratioidemmekin terveys. En usko, että liioittelen, kun totean, että alueiden välinen yhteenkuuluvuus on ennalta on ennakkoehto, jotta kaikki eurooppalaiset voivat rauhanomaisesti elää yhdessä kaikilla hallinnon tasoilla. Eurooppa 2020 strategiassa on välittömästi otettava käyttöön erityispolitiikat, jotta voidaan ja riittävät varat, jotta voidaan päästä kunnianhimoisiin tavoitteisiimme. Erityisesti odotamme nyt uutta Single Market Act-lainsäädäntöä, talousarvion tarkistusta, älykkään työllisyyden asialistaa ja maatalouden päälinjoja ja sekä maaseudun päälinjoja vuoden 2013 jälkeen sekä odotamme myös viidettä kohesion kertomusta Nämä ovat kaikkein tärkeimmät asiakirjat, jotka komissio tulee tulevina kuukausina hyväksymään. Ne ikään kuin tulevat viitoittamaan Euroopan unionin tulevaa tietä. Ja ne muodostavat pohjan vuoden 2013 jälkeisille talousarvioille ja lainsäädäntöpaketeille, jotka on esitettävä 2011 vuoden puoleen väliin mennessä. Nyt on meidän tehtävänämme sanoa, mitä odotamme tältä ratkaiselta vaiheelta. Haluamme kuulla, haluamme, että meidän äänemme tulee kuulluksi, haluamme esittää uusia ajatuksia ja haluamme olla alusta asti mukana. Lissabonin strategian epäonnistuminen ainakin osittain meidän mielestämme johtui hallintotavan heikkoudesta. Ei Euroopassa voida olla kuuntelematta kaupunkeja ja alueita. Meidän ja teidän äänenne tulee kuulumaan tulevina päivinä, kun järjestämme yli 130 tapaamista, seminaaria ja työpajaa. Siitä kertovat myös noin 300 toimittajaa, jotka ovat jälleen kerran matkustaneet tänne Brysseliin. toivotaan, että he voivat tehdä hedelmällistä työtä kaikkien Euroopan alueiden hyväksi. Hyödymme tätä tilaisuutta todetaksemme selkeästi, mitä odotamme Euroopalta ja mitä Eurooppa voi odottaa meiltä. Tässä yhteydessä haluaisin korostaa kolmea näkökohtaa omissa keskusteluissamme. Ensinnäkin me emme ole sinisilmäisiä. Viidennessä kohesiota koskevassa kertomuksessa todetaan, että annetaan kohesiopolitiikkaa, joka koskee kaikkia alueita, niin kuin haluamme. Mutta emme voi kuitenkaan odottaa, että näin automaattisesti tapahtuu myös neuvostossa käytävissä talousarviokeskusteluissa. Valtiovarainministereiden on tiedettävä jo nyt, että koheesiopolitiikasta leikkaaminen ei ole meille sellainen vaihtoehto, jonka voisimme hyväksyä. Tarvitaan perusteluja, joissa ei katsota vain viivan alle. Tarvitaan perusteluja, jotka voivat tulla myös alueelta ja kaupungilta. Ne ovat todellisia rakennerahastojen toteuttajia. Kenellä on enemmän kokemusta kuin meillä EUn rahoituksen, rahoituksesta ja sen käyttämisestä? Toisekseen, aivan kuten parlamentti ja alueiden komitea ovat usean kertaan korostaneet, Euroopan unionin kohesio politiikkaa ei voida alistaa ainoastaan jäsenvaltioiden väliselle koordinoinnille. Sen menestys riippuu siitä, että pidetään kiinni perusperiaatteista keskittymisestä eri toimien integroimisesta, kumppanuudesta instituutin välillä ja työmarkkinaosapuolten välillä ja ohjelmointia yhteisen strategian alla, jossa otetaan mukaan kaikki hallinnon tasot. Kuten tietyt tuoreet arviot osoittavat, Nämä periaatteet toimivat parhaiten e, erillisten politiikan alojen kohdalla, jotka ovat sektorikohtaisia. Ei voi olla niin, että e, alueellinen dimensio unohdettaisiin. Edelleen ei riitä, että meidän tietomme ja meidän viestimme jäävät tänne pieniin piireihin pyörimään. Eurooppalaisten julkisten varojen käyttö ei voi koskea ainoastaan asiasta kiinnostuneita. Olen kyllä valmis tunnustamaan, että viime vuosina on tehty paljon niin, että Euroopan unionin kohesiopolitiikan tulokset tunnettaisiin paremmin. Siksi tämä meidän tapaamisemme nytkin on tärkeä. Sen paikallinen ulottuvuus on tärkeä. Meidän teemanamme on Eurooppa alueellani, alueellani EU ja Eurooppa omassa kaupungissamme. Tähän liittyy 260 kokousta ja tapaamista eri alueilla ja kaupungeissa, jotka ovat Open Days-tapahtuman kumppaneita, mutta uskon, että voimme tehdä vielä tätäkin enemmän. Meidän on vuosi vuodelta päästävä yhä pidemmälle. Niin kauan kuin Eurooppa ei ole tärkeää kaikille ja kaikkialla, niin se ei ole tärkeää kenellekään. Eurooppa on kuin polkupyörä, niin kuin kerran Jacques Delors totesi. Mikäli se ei mene eteenpäin, se lopulta kaatuu. Niinhän siinä käy. Alueemme ja kaupunkimme ovat kyllä energiarikkaita ja niillä on paljon ajatuksia niin, että Eurooppa pääsisi eteenpäin. Meidän on tehtävä niin. Olen varma, että meidän tämänpäiväiset ja tulevien päivien keskustelut tuottavat erittäin kiinnostavia tuloksia. Ja ne ovat varmasti hyödyllisiä meidän alueillemme ja kaupungeillemme ja koko Euroopalle. Kiitoksia. Kiitoksia siitä, että olette tulleet tänne tekemään kanssamme työtä. Uh, thank you very much, uh, Mercedes Bresson. Kiitokset uh, Mercedes Bresson. Ja nyt sitten aluepoliittisten asioiden komission jäsen Johannes Hahn, olkaa hyvä. Kiitos eh, puheenjohtaja eh, Arvon eh, paneelin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Haluaisin lämpimästi toivottaa teidät tervetulleeksi kahdeksanille avoimien päivien eurooppalaiselle viikolle tänne Brysseliin. Minusta on hienoa nähdä täällä niin paljon ihmisiä, ei ainoastaan paikallisista ja alueellisista, kansallisista ja Euroopan viranomaisista, vaan myös yliopistoista, yrityksistä ja mediasta. Minä olen myös erittäin iloinen siitä, että voin toivottaa jälleen kerran tervetulleeksi myös Euroopan unionin ulkopuolisia maita paikalle, Brasilia, Venäjä, Intia, Argentiina ja Armenia, jotka ovat osoittaneet suurta mielenkiintoa siihen, millä tavalla EUn kohesiopolitiikkaa toimeenpannaan. Tämä, se, että täällä on 130 seminaaria ja yli kaksi 160 paikallista tapahtumaa tämän viikon aikana ympäri Euroopan on osoitus siitä, että nämä päivät ovat suuri menestys. Kaikkein tärkeintä tänä vuonna on tämä Towards Europe 2020 kohti Eurooppaa 2020. Me kaikki tiedämme, että globaali taloudellinen kriisi iski Eurooppaan kovasti. Ja myös elpyminen on ollut herkkää. Ja me tarvitsemme, meidän keskityttävä siihen, että saamme enemmän ihmisiä työpaikkoihin, että pystymme auttamaan ja parantamaan kilpailukykyä ja, ja rakentamaan avoimet ja uudenaikaiset yhtenäismarkkinat. Ja meidän on tehtävä tämä sellaisella tavalla, että voimme rohkaista ja tukea uutta taloutta, joka on älykkäämpää, vihreämpää ja mukaanottavampaa. Alueilla ja kaupungeilla on tässä avainrooli ne on otettava mukaan. Jotta saavutamme EU 2020 tavoitteet unionin tasolla, 3 prosenttia EUn BKTstä tutkimukseen tai 2020-2020 tavoitteet ilmasto- ja energia-asioissa tai työllisyydessä, koulutuksessa ja köyhyyden vähentämisessä. Silloin meidän täytyy pyrkiä kääntämään tämä kaikki alueellisiin tavoitteisiin myös niin, että voimme yhdessä ponnistella tämän eteen. Meidän täytyy saada mukaan myös julkisen ja yksityisen sektorin tekijät niin, että voimme toimia käytännön tasolla. Avoimet päivät on hyvä tapa miettiä sitä, millä tavalla muodostamme tulevaisuuttamme yhdessä ja millä tavalla voimme tehdä paremmin yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin kesken. Te tiedätte, minä esittelen ensi kuussa viidennen kohesioraportin ja tämä käsittää minun ehdotukseni tulevaisuudeksi. Ja minä tulen tässä miettimään sillä, sitä, millä tavalla me voimme valmistaa kaikki Euroopan alueet tulevaisuuden muuttuvaan taloudelliseen elämään. Avoimet päivät on yksi mahdollisuus kuulla eri alueita ja eri sidosryhmiä. Teidän tulee kertoa meille, minkälaista kohesiopolitiikkaa te haluatte nähdä tulevaisuudessa. Minä myös lasken alueiden tukeen ja sen tuen varaan. Ja sama koskee kollegoita Euroopan parlamentissa, joiden mietinnöt ovat olleet hyvin arvokkaita meille. Kiitoksia. Ja haluaisin myös onnitella Belgian puheenjohtajakautta sen hyvin ammattimaisesta tavasta viedä tätä politiikkaa eteenpäin. Me laskemme teidän tuonne varaan niin, että te tuette ja autatte meitä tulevina vuosina, kun toimeenpannaan uusia säädöksiä. Tässä on kysymys yhteistyöstä. Euroopan vahvuus perustuu sen monimuotoisuuteen, mutta me tarvitsemme myös älykästä koordinointia ja yhteistyötä. Minä olen ollut alle vuoden virassani, mutta olen jo ehtinyt matkustaa hyvin monille alueille. Joka kerta minä olen ollut hämmästynyt siitä, miten paljon monimuotoisuutta ja erilaisia projekteja on. Monet näistä projekteista varmasti tulevat esiin tämän näiden päivien aikana. Käyttäkää tätä mahdollisuutta ja toivotan teille hyviä päiviä Brysselissä. Thank you. Kiitoksia, hyvä komission jäsen Han, ja haluaisin toivottaa ja pyytää, että Euroopan parlamentin varapuhemies Roli Karatsa pitää aloituspuheenvuoronsa. Monsieur le commissaire, ah, pardon. Monsieur le commissaire euh, responsable de la politique. Hyvä aluepolitiikasta vastaava komission jäsen herra Hahn. Hyvä alue, alueiden komitean puheenjohtaja Rova Bresso. Hyvä Euroopan investointipankin johtaja herra Meistad. Ja hyvä Vallonian aluehallituksen puheenjohtaja herra De Mott. Arvoisa Euroopan parlamentin alue, politiikkavaliokunnan puheenjohtaja, entinen aluepolitiikasta vastaava komission jäsen Rova Hubner, joka on parlamentin kollegamme. Hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. Minulle on suuri kunnia olla täällä teidän keskuudessanne tänään parlamentin varapuhemiehenä edustamassa tätä instituutiota ja sen puhemiestä Jerzy Buzekia tällä kahdeksannella Euroopan kaupunkien ja alueiden teemaviikolla Open Days 2010. Vuonna 2003 tämä järjestettiin ensimmäistä kertaa yhdessä alueiden komitean ja komission aluepolitiikasta vastaavan pääosaston kanssa yhteistyössä oli 244 aluetta ja kaupunkia 33 eri maasta – Tämä, tästä hyvästä me voimme käydä korkean tason yhtenäistä keskustelua Euroopan alue- ja koheesiopolitiikasta. Samalla voimme myös saada käsityksen siitä, kuinka moninaista ja rikasta pohjaa saamme Euroopan alueelta. Hyvät ystävät, koheesiopolitiikka merkitsee keskeistä Euroopan unionin ponnistusta ja politiikkaa. Se kaikkein näkyvimmällä tavalla, kaikkein käsin kosketeltavammin ja mitattavimmin osoittaa, mistä on kyse eurooppalaisessa solidaarisuudessa. Koheesiopolitiikan tavoitteena on aina ollut edistää jäsenvaltioiden sosiaalista taloudellista kehitystä vähemmin kehittyneiden ja enemmän kehittyneiden välillä. Se on edistänyt myös kaikkien alueiden kasvua ja, ja alueellista sosiotaloudellista tilannetta. Euroopan yhteisöjen ja Euroopan unionin laajentumisen jälkeen laajentumisien jälkeen koheesiopolitiikan on pitänyt sopeutua uudenlaiseen sosiaalitaloudellisiin todellisuuteen alueiden väliset erot ovat olleet valtavan suuria. Meillä on erittäin syrjäiset alueet, teol, te, teol, vanhat teollisuusalueet, hyvin harvaan asutut alueet, saarialueet ja niin edelleen. Alue politiikka on tuonut Euroopan lähelle kansalaisia ja sen kautta eri tasojen kumppaneit, kumppanit on tuotu yhteistyöhön. Sen ansiosta Tämä politiikka on ollut näkyvää kaikille. Se on ollut yksi parlamenttimme suosikkipolitiikan aloista. Euroopan parlamentti on merkittävällä tavalla edistänyt koheesiopolitiikan kehittämistä vuosina 2007-2013, erityisesti niin, että se on edistänyt rajat ylittävää ja alueiden välistä yhteistyötä. Näin on korostettu varojen käyttöä työllisyyden hyväksi ja ympäristön suojelemiseksi unohtamatta innovaation tukemista, luovuuden tukemista, tasa-arvoa ja sosiaalista yhtenäisyyttä. Uudet talouselämän haasteet ovat edellyttäneet uusien toimenpiteiden käyttöönottoa niin, että voitaisiin nopeuttaa ohjelmia, jotka liittyvät koheesiopolitiikkaan 2007-2013 kaudella. Ja näin voitaisiin hyödyntää kaikki käytettävissä olevat varat ja resurssit ja voitaisiin suoraan tehokkaasti tukea kansallisia ja alueellisia elvytysohjelmia. Tässä mielessä Euroopan parlamentti onkin laatinut mietinnön, ja hyväksynyt päätöslausuma, joka koskee Euroopan aluepolitiikan osuutta talouskriisin selättämisessä muun muassa tavoite kaksi puitteissa. Aluepolitiikan valiokunnan jäsenenä Euroopan parlamentissa ja mietinnön esittelijänä minäkin omalta osaltani osallistuin tämän tärkeän aloitteen kehittelyyn. Hyvät naiset ja herrat, tämän vuoden Open Days-tapahtuma keskittyy Eurooppa 2020-strategian kilpailukyky, yhteistyö, yhteenkuuluvuus kaikille alueille. Eurooppa 2020-strategia kehottaa älykkääseen, kestävään, solidaariseen ja kunnianhimoiseen kasvuun. Kohesiopolitiikka politiikan käyttöönotto on aivan välttämätöntä, jotta strategia 2020 voi onnistua, aivan kuten herra Mario Monti totesi, kun hän esitteli kertomuksensa uusi sisämarkkinastrategia. Strategiassa 2020 todetaan, että koheesiopolitiikka on Euroopan unionin tärkeimpiä prioriteetteja pitkällä aikavälillä. Rakennerahastot ovat yksi kaikkein tärkeimmistä välineistä, jotta voidaan saavuttaa sisämarkkinoiden strategiset tavoitteet, mukaan lukien sosiaalinen yhteenkuuluvuus. E, nämä kaikki on otettava huomioon, kun tarkistamme Euroopan unionin talousarviota ja luomme uudet rahoituspuitteet. Tarvitsemme vahvaa aluepolitiikkaa ja asianmukainen rahoitus sille, niin, että kaikki alueet ovat mukana. Tämä on aivan ehdoton edellytys, mikäli haluamme päästä taloudelliseen, sosiaaliseen ja alueelliseen yhteenkuuluvuuteen, joka meitä voisi tyydyttävää. Täydentävyys ja tehokkaampi neuvottelu ja yhteensopiminen kansainvälisten budjettien kanssa on tärkeää, jotta pääsisimme ihanteellisiin tuloksiin. Edelleen on korostettava sitä, kuinka tärkeää on toimia joustavasti niin, että voidaan mahdollisimman hyvin ottaa huomioon alueiden erot ja niiden tekemät ponnistukset niin, että ne pääsisivät omista sosiaalitaloudellisista ongelmistaan yli. Tämä koskee erityisesti erittäin syrjäisiä alueita, raja-alueita ja alueita, joiden maantieteellinen tilanne on erityinen, kuten saaret ja vuoristoalueet. Edelleen Tarvitaan lähestymistapa, jossa, kaup- jossa kohesiopolitiikan urbaani näkökohta otetaan huomioon. Tämä on aivan välttämätöntä. Kaupungeilla on tänä päivänä merkittävä rooli alueiden kehityksessä. Ne tarjoavat myönteistä potkua myös ympäröivälle maaseutualueelle. Siksi on muistettava, että todellisuus on usein hyvin monimuotoista. Onkin välttämätöntä, että seuraavalla rahoituskaudella myönnettäisiin riittävät varat investointeihin, jotka koskevat kaupunkeja ja, kaupunkien lähialueita niin, että saamme aikaan johdonmukaista integroitua kaupunkipolitiikkaa. On aivan selvää, että, että vahva on kumppanuus tuo lisäarvoa ja takaa sen, että politiikka toteutetaan asian tuntevasti paikallisista lähtökohdista käsin. Haasteemme tarvitsevat koordinoituja vastauksia eri alueilta ja jäsenvaltioilta. Tämä meidän tapahtumaamme, johon kokoontuu eri poliittisia vastuuhenkilöitä, paikallisen aluetason edustajia, Euroopan unionin toimielimiä, asiantuntijoita ja yliopistotutkijoita kaikkialta Euroopasta. On äärimmäisen tärkeä tapahtuma. Tällaiset tapahtumat mahdollistavat keskustelun ja, hyvien käytäntöjen vaihdon. Näin saamme lisäarvoa toteuttamallamme politiikalle ja voimme harjoittaa tehokkaampaa yhteistyötä Euroopan alueiden välillä. Lopuksi haluaisin aivan lyhyesti kuvailla Euroopan parlamentin tavoitteita koskien koheesiopolitiikkaa vuoden 2013 jälkeen. Uusissa rakenteissa olisi otettava huomioon siirtymäaika niin, että otettaisiin huomioon aikaisempi kokemus ja viimeisemmät taloudellisen ja sosiaalisen mm, tilanteen kehittymiset. Tarvitaan riittävää lainsäädäntöä ja myös yksinkertaistamista rakennerahastojen osalta niin, että voimme taata avoimuuden, tehokkuuden ja paremmat tulokset. Hyvät naiset ja herrat, hyvät ystävät, teidän ajatuksenne ja ehdotuksenne, joita saamme kuulla näiden Open Days päivien aikana, tulevat olemaan meille hyvin arvokkaita, kun toteutamme aluepolitiikkaa ja koheesiopolitiikkaa. Kiitän teitä osallistumisestanne ja teidän panoksistanne jo etukäteen. Toivotan teille erittäin hyvää jatkoa. Kiitoksia. Eh, Kiitoksia, hyvä puhemies. Ja seuraava puhuja on Vallonian alueen pääministeri herra Rudi Demo. Merci, madame la présidente. Kiitoksia puhemies. Hyvä alueiden komitean puheenjohtaja, hyvä aluepolitiikan komission jäsen, hyvä aluepolitiikasta mm, vastaavan valiokunnan puheenjohtaja herra maystadt Minulle on suuri kunnia edustaa täällä Belgian puheenjohtajavaltiota valtiota tässä kahdeksannen Open Days-tapahtuman avajaistilaisuudessa. Kyseessä on tapahtuma, joka on merkityksellinen, koska se saa ihmiset liikkeelle. Ja se on tulosta yhteistyöstä alueiden komitean, komission aluepolitiikasta vastaavan pääosaston 400, 245 alueen ja kaupungin välillä 34 maasta pankkisektorin ja tietenkin kansalaisyhteiskunnan välillä. Kahdeksassa vuodessa Open Days-tapahtuma on todella jo saavuttanut aikuisiän. Osallistujia on aina vain enemmän. Näin kaupungit ja alueet ovat osoittaneet kiinnostuksensa yhteisen politiikkaa kohtaan. Meillä on aktiivinen rooli, kun ne yrittävät rakentavaa vuoropuhelua ja kestävää vuoropuhelua kansalaisten ja EUn toimielinten välillä. Ja kun ne kertovat yleisölle haasteista, jotka koskevat heitä välittömästi edelleen. Tätä kautta voidaan vahvistaa yhteistyötä hyvien käytäntöjen vaihtamisen kautta. Minulla on ilo olla täällä tänään myös siksi, että Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajuus on merkittävä mahdollisuus ja etuoikeus kaikille maille ja erityisesti liittovaltioille, kuten Belgialle. Se tarjoaa erityisen mahdollisuuden aluevaltioille vahvistaa rooliaan ja osoittaa kykyjään ja taitojaan. eu puheenjohtajuus on myös mahdollisuus meidän kumppaneillemme – sen kautta voidaan osoittaa, kuinka vahvaa autonomiaa Belgian eri aluevaltioille on annettu ja kuinka paljon juridista toimivaltaa niillä on kansainvälisissä asioissa. Minulle on suuri kunnia olla täällä läsnä ja haluaisin nyt puhua tapahtuman pääasioista. Kilpailukyky, yhteistyö ja kohesio, eli yhteenkuuluvuus. Kohesiopolitiikka, Euroopan unionin talouden, sosiaalinen ja alueellinen kohesio on Belgian puheenjohtajavaltion merkittävä prioriteetti. Puheenjohtajavaltio ei ilmaise omaa kantaansa keskusteluissa, mutta tietenkin sen asettaa prioriteetit vuoden 2013 jälkeen kohesio on yksi näistä prioriteeteista. Euroopan unioni on nyt mullistuksessa osittain tämän talouskriisin takia, jonka läpi on rämmitty ja joka on tuonut mukanaan työttömyyttä ja sosiaalista eriarvoisuutta. Mutta kriisi on myös tuonut esille Euroopan unionin rakenteellisia heikkouksia. Tarvitaan vastauksia pitkän ajan haasteille koskien luonnonvarojen käyttöä ja väestönkehitystä. kehitystä tässä yhteydessä Eurooppa-neuvosto on muistuttanut, että alueellinen sosiaalinen ja taloudellinen kohesio on Euroopan unionin hankkeen ytimessä enemmän kuin koskaan. Kohesiopolitiikka on ikään kuin toiminut vipuna tai ollut moottorina kestävälle tasapainoiselle kasvulle koko Euroopan unionin alueella. Rakennerahastot ovat toimineet vahvana kohesiovälineenä Euroopan kaupungeille ja alueille. Näiden varojen käytön kautta on otettu käyttöön rakenteellisia välineitä, jotka pitkällä aikavälillä tuovat taloudellista hyötyä ja työpaikkoja. Rakennerahastot voivat olla myös yksi tärkeimmistä välineistä, joiden kautta toteutetaan Eurooppa 2020 strategiaa. On siis erittäin toivottavaa, että rakennerahastojen kautta EUn toimintakyky säilyy ja jopa vahvistuu. Se on aivan keskeistä, jotta voimme jatkaa tasapainoisen EUn rakentamisen tiellä. Koheesiopolitiikan tulevaisuus onkin Belgian puheenjohtajavaltion yksi kaikkein tärkeimmistä prioriteeteista. Hyvät naiset ja herrat, hyvät komission jäsenet, tänään on symbolinen päivä kohesiopolitiikka on nyt käsittelystä aivan pian. Euroopan komissiossa hyväksytään viides kohesiopolitiikkaa koskeva kertomus. Ja tässä kertomuksessa yksityiskohtaisesti analysoidaan tilannetta ja siinä viitoitetaan tietä tulevaisuutta kohti. Kerrotaan, missä ollaan menossa talouksien lähentymisessä, kuinka politiikan kautta on päästy strategisiin tavoitteisiin kuinka se suhtautuu muihin EUn politiikoihin ja valtioiden politiikoihin. Siinä annetaan ensimmäisiä suuntaviivoja sitä koskien, millaiselta kohesiopolitiikka tulee näyttämään 2013 vuoden jälkeen. Belgia puheenjohtajavaltiona tulee tämän viidennen kertomuksen julkaisemisen jälkeen järjestämään epävirallisen eurooppalaisten ministereiden kokouksen 22. 23 marraskuuta Liesessä. Sinne tulevat kohdallisen politiikasta vastaavat ministerit. Myös alueiden komitealle on annettu tehtäväksi pohtia eh, strategia 2020 kohesiopolitiikan välisiä linkkejä. Pyrimme hahmottelemaan kohesiopolitiikan tulevaisuutta niin, että kohesiopolitiikassa otettaisiin paremmin alueet huomioon. Keskeisinä asioina on pohtia vastauksia kohesiopolitiikkaan koskien näitä Euroopan unionin tasoisia haasteita eri tasoilla ja varmistaen panokset eri tasoilla. Strategia 2020 ja sen limittyminen EU-politiikkojen kanssa on tärkeää. Erityisesti tulemme pohtimaan sitä, mitkä ovat prioriteetteja, jotka on, on säilytettävä koskien innovaation tukemista ja tietotalouden tukemista. Edelleen työllisyydestä ja pätevöitymisen varmistamisesta, sosiaalista osallisuudesta, kuinka voimme varmistaa kestävän kehityksen strategia 2020 kautta, jossa puhutaan vihreämmästä, kilpailukykyisemmästä taloudesta – niin, että varoja käytetään järkevämmin. Hyvät komission jäsenet, hyvät naiset ja herrat, lopuksi haluaisin kiinnittää huomionne Euroopan Belgian puheenjohtajan valtion prioriteeteille koskien alueiden yhteistyötä. Tällä ohjelmakaudella on korostettu alueellista yhteistyötä ja myönnetty siihen lisää varoja. Kyseessä on väline, jonka lisäarvo Euroopan tasolla on selkeä ja se on säilytettävä. On muistettava sen tuloksista eurooppalaiset verkostot, yhteistyö, tietojen vaihto. Siksi onkin hyödyllistä jatkaa alueellisen yhteistyön harjoittamista kohesiopolitiikan puitteissa. Tämä olikin tavoitteena Belgian puheenjohtajavaltion väl- järjestämässä kokouksessa Turneessa 39.1.10. Haluaisin kiittää alueiden komitean puheenjohtaja Bressoa ja regivaliokunnan puheenjohtaja Ybneriä sekä komission jäsen Haanta siitä, että he osallistuivat aktiivisesti kyseiseen kokoukseen. Siellä käsiteltiin alueiden yhteistyötä ja Eurooppa 2020 strategiaa sekä tätä EU-eurooppalaisen e alueellisen yhteistyön yhtymän kehittämistä. Meillä oli konkreettisia ehdotuksia ja muistutan teitä, että tyhjentävät täydelliset kertomukset ovat saatavissa kokouksen sihteeristöltä. Hyvät naiset ja herrat, Lissabonin sopimus merkitsee myös uusia sääntöjä meidän yhteistyöllemme, mutta Lissabonin sopimuksen perusteella tulleet uudet mekanismit, joita on otettu käyttöön niin, että alueellisella tasolla ja paikallisella tasolla voitaisiin myös valvoa toimeenpanoa. Haluaisin muistuttaa myös, että meidän tulee ylläpitää vuoropuhelua toimi elinten kanssa. Voitte laskea Belgian puheenjohtajuuden varaan. Me tulemme tekemään kaikkemme, että voimme helpottaa tätä vuoropuhelua ja yhteistyötä Euroopan toimielinten kesken ja toivotan teille onnea näihin avoimiin päiviin. Kiitoksia. Nyt haluaisin pyytää, että komission jäsen Hahn esittää esittelee äh, Jose Manuel Barroson videoviesti. Well, president, uh... Niin, puheenjohtaja Barroso pyysi minua kertomaan, miten pahoillaan hän on siitä, että hän ei voi olla täällä mukana tänään. Hänen mielestään on erittäin tärkeää kiinnittää huomiota Euroopan alueihin, varsinkin nyt muuttuvina aikoina. Ja hän lähettää nyt meille äh, videoviestin. Hyvät naiset ja herrat, hyvät ystävät, minä todella kovasti halusin osallistua vuoden 2010 Open Days-tapahtumaan, kuten olen edeltävinäkin vuosina tehnyt. Mutta valitettavasti en voi olla kanssanne tänään siellä ja olen erittäin pahoillani tästä ja siksi haluan lähettää teille tämän viestin. Eurooppa on viimeisen kahden vuoden aikana kokenut vaikeita aikoja talous- ja rahoituskriisin takia. Kuitenkin olemme onnistuneet löytämään ratkaisuja tilanteeseen, olemme onnistuneet puuttumaan ongelmien ytimeen vahvistamalla taloushallintoa ja koordinoimalla talouspolitiikkaa ja myöskin rahoitussäädöksin. Yhdessä olemme saavuttaneet paljon ja meillä on nyt taas maata jalkojemme alla. Euroopan unionin talousnäkyvät ovat paremmat kuin mitä odotettiin. Elpyminen on käynnistynyt. Vaikka työttömyysaste on vielä liian korkealla, se ei enää nouse. On totta, että että vielä on epävarmuuksia, mutta tilanne on parempi kuin pari vuotta sitten. Meidän täytyy nyt lisätä ponnisteluja. Äh, meidän täytyy saada tuloksia Eurooppa 2020 äh, strategialle ja sen aloitteille. Meidän tavoitteemme on saattaa sosiaalinen markkinatalous jälleen raiteilleen ja varmistaa älykästä, kestävää ja osallistuvaa kasvua. Euroopan alueet ja kaupungit ovat tärkeitä toimijoita Eurooppa 2020 strategiassa. Niillä on erittäin tärkeä tärkeä rooli, kun luodaan uusia kestäviä työpaikkoja, investoidaan uusiin teknologioihin, torjutaan ilmastonmuutosta, laaditaan laadukasta koulutusta, edistetään sosiaalista yhteenkuuluvuutta, luodaan infrastruktuureja ja raivataan tietä älykkäälle kehityksille alueilla ja kaupungeissa. Eurooppa 2020 strategian prioriteetit ovat myös keskeisiä kahdessa tärkeässä eurooppalaisessa poliittisessa tapahtumassa, jotka koskettavat teitäkin. Ensinnäkin Euroopan budjetin uudelleentarkastelu. Komissio tulee pian esittelemään äh, ajatuksia tästä. Ja toiseksi keskustelu vuoden 2013 jälkeistä koheesiopolitiikasta, joka tullaan käymään tulevina kuukausina. Nämä kaksi aihetta tulevat olemaan koetinkivi meille. Meidän täytyy varmistaa, että mm, menoja hallinnoidaan tehokkaammin, eurooppalaista lisäarvoa lisätään ja täytäntöönpanoa yksinkertaistetaan. Me emme saa unohtaa budjettipaineita, mutta haluan sanoa yhden asian selvästi. Perusperiaatteet koheesiopolitiikassa eivät tule muuttumaan. Tämä politiikka on osoitus eurooppalaista solidaarisuutta ja se on integraatioprosessimme ytimessä. Koheesiopolitiikka on strategista toimintaa EU-ssa. eu ssa Yhdessä meidän on etsittävä synergioita, jotta Eurooppa 2020 strategiasta tulee menestystarina. Ja haluaisin pyytää teiltä tukea Uskon, että Euroopan alueet voivat antaa todellista tukea keskusteluillemme näistä politiikoista. Mitä ikinä voittekaan tehdä yhteiskunnissanne alueillanne. Keskustelkaa solidarisuuden merkityksestä. Ja siksi meidän mielestäni täytyy ottaa mukaan alueet eh, ja paikallishallinto eh, tähän vuoropuheluun. Teillä on nyt mahdollisuus keskustella kaikista näistä aiheista, kokemuksista ja suunnitelmasti näiden neljän päivän aikana. Odotan kovasti keskustelujenne lopputuloksia ja toivotan teille hedelmällistä ja onnistunutta Open Days-tapahtumaa. Hyvät eh, kollegat, haluaisin vielä ottaa esiin yhden tärkeän asian, jonka presidentti Barroso mainitsi puheessansa. Hän sanoi, että keskustelu 2030 kohesiopolitiikasta sitä tulee testi meille. Voin vain tukea tätä viestiä. Me kaikki tiedämme, miten tärkeää kohesiopolitiikka on ollut aluepolitiikalla. Kohesiopolitiikka on investointipolitiikkaa. Sillä on tärkeä rooli, kun pyritään saada aikaan kestävää kasvua kaikilla alueilla. Kohesiopolitiikan resurssit, noin 230 miljardia euroa, ovat pohja Euroopan 2020 agendalle. Ja meidän on tuettava innovaatioita, nopeaa internettiä, yritysten kehittämistä ja koulutusta. Mutta erityisesti tällä aikana, tänä näinä aikoina meidän on pidettävä hetkestä kiinni. Jotkut ovat äh, sanoneet, että kohesiopolitiikka ei ole tarpeeksi tiukasti mukana EUn prioriteeteissa ja että sen vaikutusta on usein vaikea mitata. Meidän täytyy toki ottaa tämä kritiikki hyvin vakavasti. Meidän ponnistelumme parantaa kohesiota kantavat jo hedelmää. Haasteet ovat vielä olemassa ja tulevaisuuden politiikkana täytyy olla se, että kykenemme vahvistamaan myös komission toimia. Ja sen vuoksi uskon, että meidän täytyisi keskittyä kolmeen asiaan keskittämisen tuloksiin ja ehdollisuuteen. Mitä tulee tähän fokus, fokukseen tai keskittäminen, niin Barossakin jo puhui siitä, miten tärkeää että kohesiopolitiikka on, että saavutamme 2020 tavoitteet. Ja haluaisin sanoa, että ei ole mitään jännitteitä kohesiopolitiikan ja EU 2020 tavoitteiden eh, välillä, koska Eurooppa 2020 prioriteetit ovat tärkeitä kaikille alueille – tässä ei ole kysymys ainoastaan EUn toimien äh, koherenssiudesta, vaan hyvästä taloudesta. Toisekseen kun meillä on ollut kolme sukupolvea ohjelmia, meidän täytyy kyetä paremmin selittää veronmaksajille, mihin tarkoitukseen kohesiopolitiikkaan että varat käytetään. Ja sen vuoksi täytyykin olla selkeät tavoitteet, jotka ovat mitattavissa ja määriteltävissä. Meidän täytyy kyetä myös valvoa edistystä tai sen puutetta. Tässä on kysymys vastuusta, vastuun kantamisesta ja avoimuudesta. Jaettu johtaminen merkitsee myös jaettua vastuuta. Globaalinen taloudellinen kriisi teki yhden asian hyvin äh, selväksi. Eli meidän täytyy yhdistää äh, rahoitus, äh, vakaus, rakenneuudistukset ja kilpailukyky. Mitä enemmän me hyödymme edistyksestä muissa jäsenvaltioissa, sitä vakavampia ovat seuraamukset jos epäonnistutaan. Sen vuoksi meidän täytyy huolehtia siitä, että voimavarat voisivat olla ehdollisia tietyistä taloudellisista tekijöistä. Hyvät naiset ja herrat, on luonnollisestikin muitakin tärkeitä asioita, jotka on otettava huomioon kuten esimerkiksi kaupunkien keskeinen asema. Millä tavalla tehdä toimi, stamme yksinkertaisempia ja tehokkaampia ja millä tavalla huolehtia siitä, että investoimme järkevällä tavalla alueisiin ja varsinkin niihin, jotka ovat jälkijunassa, jotta voimme huolehtia myös oikeudenmukaisuudesta. Meidän täytyy pyrkiä saamaan aikaan oikeudenmukaista kohesiopolitiikkaa. Ja sen vuoksi on tärkeää, että se on maantieteellisesti myös kattava. Ja meidän täytyy kyetä myös äh, saamaan kansalliset hallitukset äh, uskomaan tätä. Ja mm, että me näemme, että todellakin saadaan aikaan tuloksia. Kiitos. Dear colleagues, I would like now to... Hyvät kollegat, ja nyt äh, pyytäisin, että Filip Maistat, Euroopan investointipankin puheenjohtaja, äh, pitäisi puheenvuoronsa. Ja haluaisin tässä vaiheessa sanoa, että ilman Filip Maistatia äh, viime vuosina eurooppalainen koheesiopolitiikka ei olisi voinut ottaa käyttöön uusia innovaatioita uusia välineitä rahoitusjärjestelmään. Kiitoksia Filip Meistad ja pyytäisin, että pidätte puheenvuoronne ja kerrotte jotain hyvää tulevaisuuden suunnitelmistanne. Kiitoksia Danuta. Hyvä aluepolitiikan puheenjohtaja, hyvä alueiden komitean puheenjohtaja, hyvä Euroopan parlamentin varapuhemies, hyvä komission jäsen hyvä oman alueeni Vallonian puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, kiitoksia siitä, että olette kutsuneet minut jälleen kerran tähän Open Days-tapahtumaan. Olen sitäkin iloisempi siitä, koska tämän vuoden teema on minusta erittäin sopiva alueiden kilpailukyky. Tämä tulee olemaan täysin ratkaiseva, kun ajattelemme strategiamme eh, Eurooppa 2020 menestystä. Alueellinen kehittyminen on ollut Euroopan investointipankin perusperiaatteiden joukossa eh, eh, sen alusta lähtien, vuodesta 1958 lähtien. Rooman sopimusten mukaisesti Euroopan investointipankin tarkoituksena on edistää sosiaalista ja taloudellista yhteenkuulumista, niin kutsuttuja konvergenssialueita. Ja viimeisen viiden kymmenen vuoden aikana pankin toiminnan laajemmin ei ole mitenkään vaikuttanut tähän prioriteettiin paikallisen alueen viranomaiset ovat tänäkin päivänä vielä tärkeimpiä yhteistyökumppaneitamme ja me tuemme eh, niitä eri tavoilla suorin eh, lainoin. Esimerkiksi annamme lainoja alueille ja kaupungeille, mutta myöskin yhteisrahoitustoimien kautta eh, osittain tätä rahoitetaan EU-rahastojen kautta teknisen avun kautta ja myöskin financial engineering kautta. Muutaman esimerkki viimeisen kolmen vuoden aikana 2007-2009 olemme rahoittaneet 66 miljardin euron edestä projekteja näin kutsutuissa konvergenssialueilla – ja meillä on hyvin tasapainoinen jakautuma vanhojen ja uusien jäsenvaltion välillä. Absoluuttisesti vanhat jäsenvaltiot saivat suuremman osuuden, mutta kun katsotaan summia per capita, niin uudet jäsenvaltiot saivat enemmän. Euroopan komission kanssa on otettu käyttöön uusia yhteisiä aloitteita. Silloin kun Danuta Hübner oli vastuussa aluekehityksestä, haluan mainita kaksi näistä aloitteista. Jaspers, Jaspers on teknistä apua ja tukitoimia jotta uudet jäsenvaltiot voivat paremmin valmistella suuria infrastruktuurihankkeita, joita sitten tuetaan rakenne- ja kohesiorahastoista. Ja sitten Jessica. Jessica on yhteinen aloite, jolla autetaan alueviranomaisia tukemaan investointeja kestävään urbaaniin kehitykseen. Ja tietenkin meillä on Eurooppa 2020 strategia, joka antaa uusia tai impulssia ja uutta suuntaa eurooppalaisiin politiikkaan. Ja siinä huomioidaan Euroopan alueiden ja kaupunkien tärkeä rooli investoinnin lisääminen tutkimukseen, kehitykseen, vihreään energiaan, innovointiin, äh, tietoteknologiaan ja pk-yritykseen tulee lisäämään äh, alueiden ja kaupunkien kilpailukykyä ja tällä tavoin äh, voidaan saavuttaa kestävän, älykkään ja osallistuvan kasvun tavoite mutta innovaatiohankkeiden ja tutkimuksen rahoittaminen voi olla vaikeaa johtuen erilaisista esteistä, tuotteiden ja teknologian monimutkaisuudesta, ongelmat rahoitusalalla viime vuosina, pankkien vastahakoisuus usein rahoittaa investointeja tällaiseen ei-materiaaliseen pääomaan – ja siksi on tärkeää, että EUn toimielimet ja pankit, kuten Euroopan investointipankki, tekevät yhteistyötä komission kanssa, jotta luotaisiin erilaisia välineitä, joilla voidaan helpottaa pääsyä rahoitukseen. Mainitsin nyt kaksi tällaista välinettä. Jeremy, Jeremy antaa mahdollisuuden käyttää rakennerahastoja, jotta voidaan luoda rahastoja, joilla voidaan auttaa äh, pk-yrityksiä pääomakysymyksissä, äh, lainoissa ja niin poispäin. Ja sen lisäksi ähm, tutkimuksen riskin jakamisväline, joka on Euroopan investointipankin ja komission yhteinen väline, jolla helpotetaan äh, rahoituksen saamista tutkimus ohjelmille. Ja tämä äh, väline on käytössä myös äh, paikallisia alueviranomaisille. Jotkut teistä ovat sitä ehkä jo käyttäneet. Se on siis ähm, äh, väline, jota voi käyttää myös alue- ja paikallisviranomaiset, kun ne investoivat esimerkiksi tiedepuistoihin ja muunlaisiin hankkeisiin. Lisäksi meillä on Eurooppa 2020 tavoitteita. Meillä on rakenteellisia lainoja, joilla autetaan, tuetaan investointeja, joita hallinnoivat paikalliset viranomaiset ja teemme yhteistyötä komission jäsen kanssa lisätäksemme tämän rahoitusvälineen tehokkuutta. Conclure Hyvät naiset ja herrat, haluaisin korostaa asiaa, joka on minusta erityisen tärkeä. Kuten jo aikaisemmatkin puhujat korostivat, minäkin haluan korostaa osaltani sitä, että kohesiopolitiikan on oltava olennainen osa uutta Eurooppa 2020-strategiaa. Ei pidä koskaan unohtaa sitä, että Eurooppa 2020 strategiassa on kolme pilaria. Tietenkin me tarvitsemme älykästä kasvua niin, että investoimme enemmän ja paremmin tutkimukseen ja kehitykseen sekä koulutukseen. Tarvitsemme myös tietenkin myös kestävää kasvua, jossa ympäristöä kunnioitetaan paremmin ja hyödynnetään säästäväisemmin luonnonvaroja, joita myös tulevat sukupolvet tarvitsemme, mutta tarvitsemme myös osa, osallistuvaa sosiaalista kasvua niin, ettei kukaan jää tien varrelle. Jos strategian tarkoituksena olisi vain rikastuttaa rikkaita ja vahvistaa vahvempia ja unohtaa köyhemmät ja heikommat, jos näin olisi, niin olisimme epäonnistuneet. Meidän on toimittava niin, että mikään sosiaalinen ryhmä tai mikään alue ei jää rannalle ruikuttamaan niin globaalista kehityksestä. Ja tässä mielessä Euroopan investointipankki jäsenvaltioiden ja Euroopan komission ja alueiden ja kaupunkien kanssa tulee toimimaan niin, että voidaan varmistaa dynaamisempi kehitys, mutta myös tasapainoisempi kehitys unionissamme. Kiitoksia. Uh, kiitoksia. Haluaisin kiittää kaikkia puhujia. Ja nyt sitten annan loppukokouksen vastuun Mark Rogersonin käsiin. Toivon mukaan hän tekee tästä ihmeen niin, että kaikki tyytyvät tähän vähän aikaan, mikä meillä on. Mark Rogerson, olkaa hyvä. No, kiitoksia oikein paljon, rouva puheenjohtaja. Niin, hyvät naiset ja herrat, nyt on aika kuulla eh, teidän puheenvuoroni. Minulle on jo ilmoitettu täältä koko joukosta ihmisiä, jotka haluavat puhua. Ja mikäli te haluatte puhua, niin vielä on aikaa täyttää tämä lomake ja antaa se sitten vahtimestarille. Puheaika on kaksi minuuttia ja pyytäisin, että kunnioittaisitte tätä kahta minuuttia. Omalta osaltani minulla on kolme puheenjohtajaa, varapuheenjohtaja, puheenjohtaja ja komission jäsen täällä. Ja me kaikki nyt sitten vahdimme teitä niin, että pidätte kiinni tästä kahdesta minuutista. Joten voisinko sitten aloittaa antamalla puheenvuoron Michael Schneiderille, joka on EPP-ryhmästä alueiden komiteasta. Hän saa ensimmäisen puheenvuoron. Olkaa hyvä. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, Präsident. Niin, arvoisat äh, naiset ja herrat, hyvät puheenjohtajat, äh, hyvä komission jäsen on ilo kahdeksatta kertaa olla mukana Open Days-tapahtuman mm, avaustapahtumassa eri työryhmissä ja äh, näyttelyissä näkyy, kuinka alueet ja kunnat panostavat Eurooppaan ja mikä on meidän osa, osallist- osuutemme Euroopan integraatiossa. Tämä Open Days-tapahtuman otsikko tai liittyy tulevaan Koheesiopolitiikkaa, Me olemme viime kuukausina keskustelleet tästä hyvin paljon ja olemme tulleet siihen tulokseen, että Lissabonin strategia ei siksikään saavuttanut tavoitettaan, koska Euroopan alueita ja kuntia ei otettu riittävällä tavalla mukaan tähän strategiaan. Ja olemme sitä mieltä, että tästä olisi opittava nyt kun olemme katsonut Eurooppa 2020 strategiaa, niin epäilemme, onko tästä epäonnistumista opittu. Tässä strategiassa ei huomioida melkein laisinkaan alueita ja kuntia. Jäsenvaltioissa on käyty keskustelua tai ei ole käyty laisinkaan vielä keskustelua siitä, miten kunnat ja paikallistaso otettaisiin mukaan tähän strategiaan. Tässä hukataan aikaa. Siksi olen Belgian puheenjohtajavaltiolle erittäin kiitollinen siitä, että se pyysi alueiden komiteaa tekemään oma-aloitemietinnön Eurooppa 2020 strategiasta ja koheesiopolitiikasta Me tulemme huomenna keskustelemaan tästä mietinnöstä ja hyväksymään sen. Ja meille erityisen tärkeää on se, että että luodaan alueellisia sopimuksia, jotta voidaan saada aikaan monitasoista hallintoa ja huomioida eri hallinnon tasojen osallistuminen tähän strategiaan muilla aloilla kansalliset uudistusohjelmat ovat varmasti oikeat puitteet, joissa nämä tavoitteet voidaan saavuttaa. Ja Eurooppa tulee edistämään 2020 monitorointifoorumiaan, jotta voimme käydä ja säännöllisesti keskustelua Euroopassa ja Brysselissä siitä, miten tätä strategiaa toteutetaan, kuinka tätä toteuttamista voidaan parantaa. Ja pysyin näissä kahdessa minuutissa. Kiitokset, herra Schneider. Niin, eli puhuttiin näistä alueellista sopimuksista tässä ja vedottiin niiden puolesta. Nyt sitten eh, edustaja Lambert van Nistelrooy, EPPn koordinaattori Euroopan parlamentin eh, kehitysyhteistyövaliokunnassa. Kiitokset, kiitokset ja Euroopan parlamentin minun ryhmäni nimissä toivotaisin teidät myös erittäin lämpimästi tervetulleeksi tänne meidän täysistuntosaliimme. Minulla on nyt sellainen tunne, että kohesiokeskustelu on menossa oikeaan suuntaan. Pari vuotta sitten me emme oikein tienneet. Meillä oli tämä non-paper kohesio, työnnettiin hieman syrjään. Ja nyt ehkäpä tämän kriisin jälkeen me palaamme vanhoihin perusasioihin. Neljä asiaa. Ensinnäkin ihan tämä, mitä herra Schneiderkin sanoi, meidän täytyy saada alueet ja kaupungit mukaan Eurooppa 2020. Jos lukee Euroopan neuvoston tekstejä, niin siinä jäsenvaltiot tarkastelevat asioita, mutta ei kuitenkaan huomioida subsidiariteettia ja sitä, että tehtäisiin alueellisia sopimuksia. Ja se on asia, josta puhutaan paljon parlamentissa. Toisekseen meillä on vieläkin jäsenvaltioita, jotka luulevat, että ne voivat olla valkoisia alueita työllisyyden ja kilpailukyvyn kannalta kakkosalueita. Ei, kohesioon osallistutaan kokonaisuutena ja territoriaalinen, alueellinen ulottuvuus on aina tärkeä niin, että rikkaat eivät muutu rikkaammiksi ja köyhät köyhemmiksi. Kolmanneksi, rahoitus. Rahoitus on tärkeä asia rahoitus, oliko nyt sitten kysymys energiarahastosta, liikennerahastosta, mistä tahansa. Parlamenttihan sanoi ei, ei, koska silloin meidän täytyy huolehtia siitä, että me horisontaalisesti vahvistamme alueita. Lopuksi te ette ole täällä nyt vain vieraina, vaan kysymys on siitä, että te toimitte alueiden komitean ja kaikkien mahdollisten komiteoiden kautta ja me voimme yhdessä toimia lainsäädäntöä, koska sehän on parlamentin tehtävä samalla tasolla. Meillä on yhteispäätösmenettely, sataprosenttinen yhteispäätösmenettely. Voitte aina kääntyä meidän puoleemme. Thank you very much. Kiitokset. Ja nyt sitten alueiden komiteaan Karl Heinz Klar. PSE-ryhmästä. Olkaa hyvä. Thank you, acting chair. Kiitoksia, minä olen puheenjohtaja, virkaa tekevä. Kun minä 15 vuotta sitten tulin alueiden komiteaan, niin paras ystäväni kysyi minulta, miksi sinä ää, äh, teet tuon, miksi sinä siedät tuota Brysseliä, Euroopan unionia. Minä vastasin hänelle, että koska pidän Euroopan unionia suurimpana ää, äh, poliittisena saavutuksena tällä vuosisadalla kahden maailmansodan jälkeen, jotka aiheuttivat valtavasti kärsimystä, Euroopan unionin perustajaisät sopivat yhteistyöstä ei enää aseellista taistelua tai kilpailua, vaan yhteistyötä. Ja tarkoituksena on saada aikaan yhä läheisempi kansojen unioni, eli yhteenkuuluvuutta Euroopassa. Eikä mikään politiikka ole tälle tavoitteelle tärkeämpää kuin koheesiopolitiikka, eurooppalainen aluepolitiikka, jota komission jäsen Haan edustaa. Tämä on tärkeintä politiikkaa Euroopan yhteenkuuluvuuden parantamiseksi, eikä se koskaan ole ollut niin tärkeää kuin näinä kriisin aikoina. Tämä on totuus. Me olemme nyt pahimmassa kriisissä eh, miesmuistiin tämän kaupungin Brysselin on varottava, ettei siitä tule kuin Washington DCtä ilman Tea Partya, mutta olemme lähellä tätä. Katsokaapa, mitä mieltä Euroopan kansat, Euroopan ihmiset ovat Euroopan unionista tämän päivänä, äh, He ovat hyvin kriittisiä ja näin on myös Yhdysvalloissa Washingtonin suhteen. Jos haluamme muuttaa tilannetta, niin silloin me tarvitsemme politiikkaa, joka todellakin edistää yhteenkuuluvuutta ja sen täytyy olla äh, rahoituskriisiä ja yhä jatkuvaa talouskriisiä torjuvaa politiikkaa. Meillä on korkein työttömyys vuoden 1999 jälkeen Euroopan unionissa. Sen täytyy olla politiikkaa, joka ei hyödytä ainoastaan hyvinvoipia, vaan myöskin köyhiä ja keskiluokkaa ei saa unohtaa työntekijöitä Ja tällaista politiikkaa me tarvitsemme. Jos me siinä onnistumme, niin tulemme saamaan Euroopan unionin jo, Euroopan, niin Euroopan unionin maine tulee parantumaan kansalaisten silmissä. Open Days-tapahtuma on hyvä tapa viedä eteenpäin tätä. Kiitoksia. Kiitokset. Nyt palaamme Euroopan parlamentin aluepoliittisen valiokunnan edustajaan Ricardo Cortez. Olkaa hyvä. Hyvää iltapäivää kaikille. Minulla on ilo olla täällä tänään teidän kaikkien kanssa. Kyseessä on Euroopan tärkein foorumi tällä alalla. Täällä kaikki alueet ovat jatkamassa ajatuksiaan. Meillä on yhteinen projekti. En siis halua jättää tilaisuutta hyödyntämättä. Tarvitsemme yhteisen sopimuksen siitä, että teemme selväksi sen, että kohesiopolitiikka on keskeistä Euroopan unionille ja tulevassa talousarviossa on, on nähtävä kohesiopolitiikka kehityspolitiikkana eikä minään kulupolitiikkana. Meille kaikille on selvää, että kohesiopolitiikka helpottaa modernisointia ja kestävää kehitystä ja se osoittaa eurooppalaista solidaarisuutta. Se puuttuu työllisyyteen, tutkimukseen, innovointiin, liikenteeseen, ilmastonmuutokseen, energiaan, infrastruktuureihin, koulutukseen ja köyhyyden torjumiseen. Nämä ovat aivan keskeisiä alue, aihealueita Euroopan kehittämiseksi. Mitään ei voida tehdä ilman Euroopan alueiden sitoutumista alueet ovat kansalaisten, kans, kan, kansalaisten kanssa. Se on taso, joka on lähimpänä kansalaisia. Sitä kautta yhteiskuntaa voidaan muuttaa. Meidän on puolustettava kohesiopolitiikkaa yhteisön politiikkana, joka on vahvaa politiikkaa uudelleen kansallistamispyrkimysten edessä. Kyseessä ei ole ainoastaan alueiden kohesiopolitiikka, vaan myös sen lisäarvo koskien strategista kehittelyä, ja näkyvyyttä, koska kohesiopolitiikka on yksi tärkeimmistä pilareista, joita Euroopan unionin hankkeella on. Olen aivan pääsemässä loppuun puheenjohtaja. Meidän on muistuttava myös, kuinka keskeinen rooli kaikilla alueilla on. Mutta meidän on pidettävä myös tarkkaan mielessä kansalaisyhteiskunnan rooli. Hajautettu hallinto ja monentasoinen hyvä hallinto ovat avaintekijöitä, jotta voidaan menestyksellisesti toteuttaa aluepolitiikkaa. Kiitoksia. Thank you very much. Um, I call... Kiitos. ELDRn äh, puheenjohtaja äh, aluekomiteasta, äh, Rova Lukas. Uh, thank you very much. Uh... Kiitos ja tervetuloa kaikki tänne alueiden komitean alderyhmän nimissä. Viidessä kohesio kertomus se ei ole vielä jaossa, mutta sen sisällöstä on spekuloitu jo paljon. Joku, jotkut ovat sitä tietoisia, jotkut eivät niin kovinkaan. Ne jotka ovat tietoisia näistä tästä sisällöstä ja jotka ovat tehneet huomautuksia tästä raportista. On ihan hyvä, ja jos se on hyvä sisältö, niin se tulee saamaan myös hyvän vastaanoton alueillamme ja kaupungeissamme omissa jäsenvaltioissamme. Olin kovin ilahtunut, kun kuulin komission puheenjohtaja Barrosolta, että kohesiopolitiikan perusperiaatteet, jotka muotoillaan tuossa raportissa, niitä ei muuteta. Me tiedämme esimerkiksi, että muutoksessa olevat alueet tulevat olemaan osa kaikkia keskusteluita ja monet niistä alueista, jotka ovat vielä reunoilla, siirtyvät eteenpäin. Mutta yksi asia, jonka haluaisin ottaa esiin, on se, että joillain alueilla on nyt suuria ongelmia sen vuoksi, että tammikuussa ensi vuonna tämä investointikyky tulee muuttumaan uusien sääntöjen mukaan ja toivon, että voisitte tarkastella tätä asiaa ennen kuin tämä sääntö astuu voimaan. Syy on hyvin yksinkertainen. Jos me saamme koheesiopolitiikkaa, joka teidän säännöiden mukaan eh, ei ole mikään tavallaan eh, ilmainen lahja, niin silloin meidän täytyy myös eh, olla valmiita olemaan joustavia. Ja syyt ovat tähän hyvin yksinkertaiset. Me tarvitsemme työpaikkoja meidän kansalaisillemme ja kasvua meidän yrityksillemme. Siis työpaikat ja kasvu, niiden pitäisi olla koheesiopolitiikan tavoitteet. Tavoitet, tavoitteet on saavutettava, jos halutaan olla menestyksekkäitä. Lissabonin strategia epäonnistui sen vuoksi, että ihmiset eivät ottaneet sitä itselleen alueet, kaupungit, kylät ympäri Eurooppaa eivät ottaneet Lissabonin politiikkaa omaksi asiakseen. Jos me haluamme Eurooppa 2020 menestyvän, silloin se täytyy äh, olla niiden ihmisten omaa politiikkaa, jotka noilla alueilla asuvat. Ja se ei voi olla meidän päätöksemme, koska kansalaisten täytyy olla osa tätä prosessia. Ja tämä kävi aikaisemminkin esiin täällä Brysselissä seminaarissamme. Miksi? Siksi komission jäsen äh, Ubner, nopeasti olkaa ystävät. Ko- kohesiopolitiikka on aktiivista Eurooppaa alueillamme ja ilman tätä aktiivista äh, aktiivista tavallaan kasvoja, niin koko Eurooppa tavallaan katoaa. Kansalaiset eivät tiedä, mitä Eurooppa heille merkitsee. Sen vuoksi pyytäisin, että miettisitte sitä, millä tavalla te teette meidän kaupungeistamme, alueistamme, kylistämme, maaseutualueistamme todellisen osan tätä. Ja muistaen sen, mitä minun alueellani sanotaan, nimittäin kaksi sanaa, kasvu ja työpaikat. Kasvu ja työpaikat joka auttaa meitä ja kansalaisiamme saamaan parempaa elämää. Kiitos. Oh well, just two words, even if there were more. No niin, niin. Nyt sitten alueiden komiteasta Jertsi Sarkauer, olkaa hyvä. Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni puheenjohtaja, hyvät edustajat, hyvät naiset ja herrat. Ryhmäni puolesta haluaisin toivottaa teidät kaikki tervetulleeksi. Meidän mielestämme EU 2020 strategia voi selkeästi vaikuttaa koko Euroopan talouden vahvistamiseen. Jos näin käy, tai käykö niin, se tulee riippumaan siitä, osallistuvatko kaikki tavoitteeseen periaatteessa pystyvät, pystyvätkö ne osoittamaan tar- tehokkuutensa, on hyödynnettävä kaikkia välineitä, joilla tavoitteeseen voidaan päästä. Ja tärkein näistä välineistä on edelleen alueellinen kohesio. Se on ollut mukana jo aikaisemmissa strategioissa ja Lissabonin strategiassa. Sen kautta voimme saada mukaan kaikki hallinnon tasot. Olemme sitä mieltä, että Euroopan unionin politiikan on näyttävä paikallispolitiikassa. Se on keskeistä aluekehityksen kanssa, joka on sen kannalta, jos haluamme taata taloudellisen kohesion, se on tarpeellista ainoastaan näin kaikki alueemme ja yhteisömme voivat osallistua. Kaikkien on tuotava oma panoksensa ja tietotaitonsa niin, että EU voisi hyötyä näiden kaikkien tasojen kokemuksista. Menestymme ainoastaan siinä tapauksessa, että, kaik, että työ perustuu kaikilla alueilla ja kaupungeissa tehtyyn työhön. Ei voi olla niin, että välineet keskittyvät vain kaupunkeihin. Mielestämme kaikilla alueilla on toimittava samalla tavalla. Tämä koskee myös eh, elintarvikepolitiikkaa riippumatta siitä, minkälaisen muodon se saa. Mielestäni on erityisen tärkeää, että käsittelisimme aluekehitysproblematiikkaa. Mielestäni näiden yhteisöjen kehityksen kannalta on, näiden yhteisöjen kehitys on taattava samanvertaisesti. Melkein 30 miljoonaa henkilöä tekevät työtä näillä alueilla ja 40 miljoonaa elintarvikealalla. Tämä on hyvin merkittävä sektori. Olemme sitä mieltä, että kohesiopolitiikassa on otettava huomioon näiden alueiden kansalaisten tilanne ja maaseudun kansalaisten tilanne. Thank you very much indeed. Uh... Kiitos. Sitten Euroopan parlamentin aluepoliittiseen valiokuntaan. Karin Katenbach parlamentista. Olkaa hyvä. Paljon kiitoksia ja sydämelliset onnittelut siitä, että tänä vuonna kahdeksatta kertaa järjestetään tämä Open Days-tapahtuma. Minä olen vasta vuoden ollut jäsen täällä Euroopan parlamentissa, mutta Open Days-tapahtuman tunnen jo kauan. Olen 16 vuotta ollut kunnallishallinnossa ja aluehallinnossa myös monta vuotta. Ja mielestäni on tärkeää, että nämä eri tasot tekevät yhteistyötä. Kaikilla politiikan tasoilla meidän tehtävämme on luoda hyviä elinolosuhteita, e-, elämänlaatua ja kun kunnat ja alueet ovat tärkeitä. Jos siellä ei ole hyvää elämänlaatua, niin kukaan ei tule olemaan tyytyväinen Euroopassa. Me tarvitsemme elämänlaatua paikallistasolla ja siitä me vastaamme eh, eurooppalaisella koheesiopolitiikalla Ja se on tärkeää meille, eh, koska sillä on kolme suurta tavoitetta. Luoda elämänlaatua, mutta myös eh, tehdä Euroopasta kilpailukykyinen. Ja meidän on tiedotuksessamme korostettava erityisesti sitä, että koheesiopolitiikkaan menevät määrärahat eivät ole mitään tukia jonnekin, jollekin alueille, vaan haluan muistuttaa sitä kuulemistilaisuutta, joka meillä oli komission jäsen Haanin kanssa, kun hän sanoi, että hän haluaisi olla alueiden isä, että me annamme tukia niille alueille, jotka kehittävät joilla on kehityskykyä ja meidän on varmistettava myös se, että ne alueet, jotka ovat jo hyvin kehittyneitä, eivät jää jälkeen. Ja kolmanneksi meidän on tehtävä Euroopassa eh, sellainen, että se tuntuu ja se, sitä voi kokea. Ja sen me voimme tehdä juuri paikallistasolla, kun näytämme kansalaisille, eh, mihin Eurooppa on investoinut, että on eh, työllistymismahdollisuuksia, koulutusmahdollisuuksia ja pitkällä tähtäimellä jäsenvaltiot ovat valmiita antamaan näitä määrärahoja ainoastaan, jos pystyvät osoittamaan äänestäjilleen Euroopan unionin lisäarvon. Ja kiitoksia ja toivotan kaikkea hyvää näihin 130 työryhmään. Uskon, että tästä tulee erittäin mielenkiintoinen viikko. Kiitokset. Ei tarvinnut edes kohottaa tätä minun puheenjohtajan nuijaani. Nyt sitten alueellisen neuvoston jäsen Helsingistä Markku Markkula. Olkaa hyvä. arvoisa puheenjohtaja, hyvät ystävät hyvät läsnäolijat kohesiopolitiikan kulmakiviä ovat myös alueiden tehokas yhteistyö avoin käyttäjälähtöinen innovaatiotoiminta sekä päätöksentekijöiden rohkeus tehdä fokusoituja valintoja kun tulevaisuusinvestointien vaikuttavuutta halutaan nostaa kuilu teorian ja käytännön siis tutkijoiden tiedon ja paikallistason päättäjien välillä on aivan liian suuri. kiteyttäisin täällä käytettyjä erinomaisia alustuspuheenvuoroja seuraavasti poliittisilta aluepäättäjiltä vaaditaan nyt osaamista näkemystä ja uskallusta tehdä sellaisia tulevaisuusratkaisuja joilla nämä eu kaksituhatta kaksikymmentä lippulaivahankkeet viedään reippaasti käyttöön viedään ja rikotaan rajoja luodaan aidosti uutta nämä open days tapahtumat osoittavat että nyt on jo erittäin paljon hyviä käytäntöjä jotka tulisi ottaa käyttöön eri puolilla eurooppaa. toivon että komissaari hahn erityisesti rakennerahastojen toimintaa suunnatessaan lisää yhdessä tekemistä kaikkien alueiden ei itse tarvitse olla keksijöitä ja uuden kehittäjiä vaan ennen kaikkea nopeita soveltajia ja eh, innovaatioiden käyttöönottajia. Eh, meidän eh, tuleekin kehottaa kaupunkeja ja alueita tekemään yhteistyötä uusien innovatiivisten ratkaisujen edellyttämän kriittisen massan aikaansaamiseksi. eu n ja jäsenvaltioiden tulisi luoda suotuisat olosuhteet uuden tyyppisille esikaupallisille innovatiivisille hankinnoille ja lisätä siten julkisen sektorin valmiutta uusiin ja radikaaleihin innovaatioihin. energiatehokkuus kiinteistöjen alueiden tietomallintaminen sekä älykäs liikenne ovat esimerkkejä aloista joilla paikallisten sovellusten tukeminen edellyttää nimenomaan eurooppa tasolta uutta jopa hyvin radikaalia kehitystä. Kiitos. Uh, Kiitokset oikein paljon. No niin, nyt siirrymme sitten äh, Helsingistä Dunkirkiin. Michel Delebach, olkaa hyvä. Delebach. si je recommence je vais à nouveau citer les présidentes Joudun kohta uudestaan sanomaan kaikki puheenjohtajat. Kaikki ovat täällä yhtä mieltä. Tässä salissa kaikki ovat yhtä mieltä. Kohesiopolitiikkaa tarvitaan, monen tasosta hallintoa, alueellista yhteistyötä. Olin turneessa puheenjohtaja Demot joitakin päiviä sitten. Siellä juhlittiin Interregin 20-vuotisjuhlia. Kaikki olivat yhtä mieltä siitä, minkälainen rooli pitää olla alueellisilla mm, viranomaisilla ja millaista yhteistyötä meillä on ollut jo 20 vuotta. Minä olen oikein tyytyväinen. Olemme ikään kuin kuplassa täällä, mutta tuolla ulkopuolella kyllä minä tiedän komission jäsenille, joilla on vain yksi ajatus, nimittäin kähveltää komissaari Haanin rahat. Joillakin komissioilla on ajatuksena ainoastaan uudelleen kansallista kaikki tämä politiikka. Se, mitä me täällä teemme, sen on siirryttävä tämän salin ulkopuolelle meidän on vakuutettava koko EU eikä meitä itseämme. Olen aivan keskustelun alusta asti ollut yhtä mieltä jopa EPPn jäsenten kanssa. Näettekö, kuinka tilanne kehittyy? Ja tämä on tietenkin aivan normaalia, koska me elämme todellisuudessa, tulevaisuuden EU rakentuu alueillamme. Tulevaisuuden Eurooppa tulee olemaan demokraattinen, koska meidän kansalaisemme ovat nähneet tulokset alueilla. Joten yksi huomio. Meidän on hyödynnettävä Open Days-tapahtumaa niin, että voisimme puhua ulospäin. Meillä on paljon ihmisiä, jotka on vakuutettava, paljon enemmän kuin ne, jotka ovat täällä salissa sisällä. Kyllä meillä on vielä tehtäviä. Rohkeutta vaan kaikille tämän työn edessä. Thank you very much indeed. Kiitoksia oikein paljon. Jos ei muuta, niin voin vakuuttaa teille, että kolme seuraavaa puhujaa ovat kaikki tämän Brysselin kuplan ulkopuolelta. Ensimmäinen tulee Italiasta, Massimo Bello. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Open Days-tapahtuma on erittäin tärkeä mahdollisuus kaupungille ja alueille Euroopassa. Ja tässä yhteydessä mielestäni on tärkeää muistuttaa, että kaupungit ovat äh, tärkein elementti, jotta voidaan panostaa ja tasapainottaa tätä kohesiopolitiikkaa ja aluepolitiikkaa Euroopassa. Äh, eräs aloitteista, joka mielestäni oli hyvä e- ja jota pidän erittäin hyvänä, äh, kaupunginjohtajana oli tämä kaupunginjohtajien eh, sopimus eh, Covenant of Mayors eh, kestävästä energiasta ja tästä, tämähän allekirjoitettiin tässä salissa 4. toukokuuta tänä vuonna ja haluaisin tehdä nyt ehdotuksen komissiolle, miksi emme tekisi tällaista äh, kaupunginjohtajien sopimusta koheesiopolitiikan saralla, sopimusta, jossa kaikki kaupungit sitoutuisivat osallistumaan aktiivisesti, koska minun mielestäni alueet ja kunnat ovat tärkeimpiä elementtejä tässä Euroopassa. Tämä on tärkeä elementti solidaarisuuden kannalta, emmekä me saa unohtaa vuoden 2013 jälkeinen strategiaa ei saa aliarvioida. Jos meillä on ongelmia, eh, ja päätän puheenvuoroni tähän puheenjohtaja, kuten usein saattaa olla, niin meidän pitäisi yrittää muuttaa nämä ongelmat mahdollisuuksiksi. Kiitoksia. Kiitoksia oikein paljon. Sitten vieraamme USAsta professori Adrian Patrescu on professori Marylandin yliopistosta USAsta. Olkaa hyvä. Kiitoksia oikein ystävällistä. Kiitos puheenjohtajille, varapuheenjohtajille ja kaikille. Minä tulen siis Marylandin yliopistosta Äh, olen opettanut Saksassa, syntynyt Romaniassa, ymmärrän alueita, koska jos minun pitäisi sanoa, mistä minä olen kotoisin, niin minun tulee Burga, Bulgarian eteläosasta, en oikein tiedä mikä sen alueen nimi on, mutta kerron, että minun tyttäreni sanoi kerran, että minä tulen joka puolelta maailmaa. Hän oli silloin kuusivuotias. Ja sitten tuli pitkä luettelo maita ja paikkoja, joihin hän yhdisti itsensä, siis viisi vuotta sitten. Minun maani on maailma ja minun uskontoni on tehdä hyvää. Näin Thomas Paine sanoi 1776 tammikuussa ennen 4. heinäkuuta. Tämä on hieno aloite ja hieno ajatus, mutta voinko minä kuitenkaan luottaa alueisiin tällaisena monimutkaisena järjestönä, ja että ne ideat ja ajatukset, joita sieltä tulevat, että ne pääsevät eteenpäin huolimatta kaikista näistä esteistä. Voisimmeko lopettaa esteiden asettamisen ja ottaa ne pois? Olen niin iloinen, kun kuulen näin monien ihmisten puhuvan näistä alhaalta ylöspäin aloitteista. Niin monet ihmiset puhuvat siitä, että pitää lähteä ulos Brysselin kuplasta. Olen todella iloinen, kun kuulen tämän kaiken, mutta haluaisin kuitenkin ehdottaa tällaista yksinkertaista kokeilua. Kolme 20 vuotta sitten minä olin 15 ja ehdotin kouluni rehtorille, että äh, fysiikan tunnella tehtäisiin äh, kokeiluita vihreän energian kanssa 1980, jolloin rehtori sanoi, että emme voi tehdä sitä, koska se ei ole opetussuunnitelmassa. Tänä päivänä minä olen Namyris, äh, käynyt paljon Namyrissä ja Brysselissä minä tunnen paljon nuoria korkeakouluista ja minä kysyn heiltä, tiedättekö, että oletteko te oppineet koulussa mitään vihreästä energiasta? Mitä te luulette, että he vastaavat? Emme, emme mitään. Kukaan ei opi koulussa, että energiaa voidaan tehdä vaikkapa aurinkoenergiasta Belgiassa. Joten hienoa, että te tuotte esiin tällaisia todellisen maailman asioita. Ehdotan teille kolme asiaa. Nopeasti sanoo puheenjohtaja. Joo. Tällainen kansallisparkki, pa, pa, puistoaloite olisi tärkeä niin, että voitaisiin viedä eteenpäin myös esimerkiksi työpaikkoja sitä kautta. Ja lopuksi ehkäpä meillä voisi olla myös tällainen rotaatio näissä tapaamispaikoissa niin, että seuraavan kerran tämä kokous kokoontuisikin vaikkapa Gylsvassa, Bulgariassa, niin että ihmiset sielläkin näkisivät, että tämä koskee myös heitä. Nyt um, niin, yritän tässä olla tasapuolinen idän ja lännen keskellä, joten siirryn Marilandin yliopistosta Moskovan ää, ähm, akatemiaan. Professori Sergei Antobolevski, toivon mukaan nyt tässä oikein lausuin tämän. Äänsitte sen oikein hyvin, kiitoksia. Voinko aloittaa puheenvuoroni? Venäjässä on käyty pitkään keskustelua siitä, voimmeko käyttää Euroopan unionin aluepolitiikkaa vai emme. Ottaen huomioon, että meidän täytyy oppia ei vain myönteisistä, vaan myöskin kielteisistä kokemuksista, niin, niin olemme tulleet siihen tulokseen, että aluepolitiikka on monivuotista politiikkaa ja se ei ole riippumatonta politiikkaa, kuten ulkopolitiikka ja niin poispäin. Lisäksi Euroopan investoi tieteelliseen tutkimukseen. Pöydän ääressä täytyy olla vähintään kaksi ihmistä ja kummatkin on tiedettävä toisen maan tilanne. Ja sitten meidän on luotava aluetasolla ja maatasolla ja kaupunkitasolla toimintaa ja toivottavasti teidän kokemuksenne on tässä hyödyksi. Ja lisäksi meidän pitäisi muuttaa tämä Open Days-tapahtuman nimi. Tehdään siitä sen nimeksi Closed Days. Ja ehkä meidän pitäisi ajatella ennemminkin, että olimme avoimen korvin. No, no, niin, on tietenkin hienoa lähteä Brysselin kuplan ulkopuolelle, mutta olemme kuitenkin Euroopan parlamentissa ja Euroopan parlamentin vieraita, joten ehkäpä nyt sitten annamme puheenvuoron Euroopan parlamentin jäsenelle. ALDE-ryhmästä Michael Chura herr puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, täällä on sanottu jo hyvin paljon rakenne- ja koheesiopolitiikasta. Minä uskon, että meillä on edessämme suuria tehtäviä, eurokriisi, valtioi, velkakriisit, mistä ne tulevat. Niin se tulee koskee nimenomaan ihmisiä paikan päällä ja kuka sitten näiden ihmisten kanssa toimii. Minä tiedän, että koska minä tulen äh, paikallistasolta, että me tarvitsemme, meidän täytyy kohdata ihmiset paikallistasolla. Ja kun puhutaan äh, kohesiopolitiikasta, meidän täytyy miettiä, mikä osuus äh, ja mitä rakennepolitiikka ja kohesiopolitiikka tekee, jotta voitaisiin saada aikaan makrotaloudellista vakautta. Ja tässä keskipisteeseen tulee kilpailukyky. Meidän täytyisi siihen nyt keskittyä, varsinkin kun rahaa on vähän että rakenne- ja koheesiopolitiikka keskittyisi syiden äh, ratkaisemiseen niin, että me saisimme työpaikkoja, että infrastruktuuri toimisi ja siinä äh, PK-yritykset tulevat keskiöön. 99 prosenttia yrityksistä ovat PK-yrityksiä, mutta vain 8 prosenttia osallistuu sisämarkkinoihin. Sen vuoksi vetoamme liberaaliryhmänä, että saataisiin uudenlaista näkökulmaa alue- ja koheesiopolitiikkaan niin, että huomioitaisiin alueiden ponnistelut parantaa kilpailukykyä ja teknologia on tässä tärkeää. Me tarvitsemme myös käytäntöperäistä tutkimusta paikallisissa yliopistoissa ja me tarvitsemme myös tällaisia tavallaan kompetenssisiltoja niin, että teemme yhteistyötä eri alueiden kanssa ja esimerkiksi tuetaan niitä alueita, jotka tarvitsevat apua. Ja me tarvitsemme esimerkiksi Donau-strategiaa, Itämeren strategiaa. Me tarvitsemme uusia perusteita, joille voimme rakentaa tällaista strategiaa. Kiitos. Thank you very much indeed. There... Onko vielä muita, jotka haluaisivat puheenvuoron? Haluaako joku vielä puheenvuoron? No sieltä Rouva Turkoosissa, olkaa hyvä. Kertokaapa myös, kuka te olette ennen kuin puhutte. Martin Tevenu, olen Ranskasta, edustan paikallisten sopimusten verkostoa. Olemme vakuuttuneita siitä, että on lähdettävä ruohonjuuritasolta. Aluetasolta löydetään vastaukset ja ratkaistaan ongelmat. Yhteistyö kansalaisyhteiskunnan kunnan ja paikallisviranomaisten, alueviranomaisten välillä on seikka, joka voidaan organisoida. Minulla on tunne, että edustan täällä kansalaisyhteiskuntaa. Meidän on opetta, opeteltavaa käymään vuoropuhelua kansalaisyhteiskunnan kanssa sen sijaan, että puhuisimme siitä. On mukavaa, että täällä salin perältä kupla puh- puhkaistiin ja tunnustettiin, että suuri Ongelma koskee sitä, kuinka voimme yhdessä kerätä vastauselementit yhteen ja löytää ratkaisuja, joiden kautta kansalaiset voivat havaita, että se mitä he ovat sanoneet on sitten myös läsnä vastauksissa, joita heille tarjotaan. Tämän yhteisvastuun oppiminen on tärkeää kansalaisten kanssa, niin että kansalaiset tuovat omat vastauksensa aluetasolla. Thank you very much. Any time for a couple of... Kiitokset. Nyt vielä joku saa nopean puheenvuoron, jos haluaa. Ai, tuo käsi tuli tuolta valokuvaajalta, selvä. onko muita mahdollisia puheenvuoron pyyntäjiä? Oliko siellä joku? siellä. Anteeksi, en nähnyt että Siellä 483 äh, paikalta, rouva. Um, ähm, my... Kiitoksia. Nimeni on Josephine Rampola ja tulen Sisiliasta, vaikka ennen asuinkin Australiassa. Minä olen täällä ihan sattumalta, mutta haluaisin mainita, että olen jatkuvasti yhteydessä, tai koen jatkuvasti, kuinka nuoret ovat työttöminä Sisiliassa ja heille Eurooppa on niin kaukana. He opiskelevat, he valmistuvat, he mm, jatko-opiskelevat, he tekevät kaiken mahdollisen mutta työpaikan saaminen on miltei mahdotonta. Eikä tässä ole kyse mistään pienestä määrästä ihmisiä, koska jos katsomme, mitä he tekevät työpaikan löytämiseksi, niin voimme sanoa, että 80-90 prosenttia nuorista alueellamme ei, on vailla työtä. Ja minä olen erittäin iloinen voidessani olla täällä tänään, koska minun mielestäni tämä Open Days-tapahtuma, kuten jo aikaisemmin mainittiin, sen pitäisi olla lähempänä alueita Euroopan osia, jotka ovat niin kaukana täältä. Ja Sisilia on yksi näistä alueista. Olin yllättynyt tänään nähdessäni täällä joitakin italialaisia poliitikkoja, jotka ovat jatkuvasti televisiossa, jotka sanovat, äh, mitä Italiassa pitäisi tehdä, mutta tänään heillä oli mahdollisuus sanoa jotain, ja he vain nousivat ja lähtivät täältä salista. Minä en ole kukaan, mutta minä tiedän, mitä tapahtuu ähm, Italiassa suurimmalta osin ja Isa, Sisiliassa, jossa minä satun nyt asumaan, olen sinne muuttanut, asun Messinassa, Sisiliassa. Puheenjohtaja sanoi, että Sisiliassakin on vain kaksi minuuttia puheaikaa. Ja halusin sanoa, että tarvitsemme konkreettista toimintaa. Sanoista ei ole hyötyä nuorille tai muillekaan kansalaisille. Time for one more. Anybody else? Aikaa vielä yhdelle puheenvuorolle. Nostakaa käsi korkealle, mikäli te haluatte puheenvuoron. Hienoa. Okei, viimeinen puheenvuoro sinne. Jens, Jens Nilsson. Jens Nilsson Ruotsista. Olen ollut tai pormestari, olen ollut mukana aluekomiteassa, alueiden komiteassa. Toimii. Olen ollut alueiden komiteassa 11 vuotta, olen ollut mukana Open Daysissa ja minusta tämä on hieno mahdollisuus keskustella ja argumentoida. Mutta kuunnelkaa Michel de la Barrea, ja se, mitä hän sanoo. Me olemme yhtä mieltä poliittisten puolueiden rajojen ylitse komission jäsenten kanssa parlamentissa, alueiden komiteassa, joten me olemme yhtä mieltä, mutta meidän täytyykin vakuuttaa muut. Kymmenen vuotta sitten jo komissio on pyytänyt alueiden komitean mukaan vuoropuheluun koheesiopolitiikasta, mutta mutta hallitukset, ja käytän nyt esimerkkinä Ruotsin hallitusta, hallitukset eivät pyydä alueita mukaan vuoropuheluun. Me odotamme Ruotsissa yhä vielä vuoropuhelua siitä, millä tavalla Ruotsi on mukana toteuttamassa EU 2020, joten komission pitäisi painostaa hallituksia enemmän, että ne kävisivät aktiivista vuoropuhelua koko ajan alueellisella tasolla kaikissa maissa. Komission pitää olla tiukempi ja kovempi. Thank you very much indeed. Kiitoksia. Tanuta, ihan ennen kuin annan sinulle puheenvuoron, niin saisinko minä pyytää äh, Pressoa ja komission jäsen Haania kommentoimaan hieman sitä, mitä he ovat tänä iltapäivänä kuulleet. Komission jäsen, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia. Kaksi kommenttia. Nämä äh, Open Days, avoimet päivät, yhteistyöpäivät, miksi niitä halutaankin kutsua, niin niiden tarkoituksena on, että vaihdatte mielipiteitä, lataatte pattereitanne, mutta ketään ei kielletä luomaan tällaista vastaavanlaista tapahtumaa jossain muualla. Päinvastoin tästä pitäisi syntyä sellainen impulssi, että järjestetään samantyyppisiä tapahtumia ja näinhän on tehtykin 260 samantyyppistä tapahtumaan. Ja meidän vastuullamme onkin myöskin sanoa, että ei Brysselin tarvitse tehdä kaikkea, vaan meidän on tehtävä asiat yhdessä. Jokainen voi järjestää tällaisia tapahtumia omalla paikakunnallaan ja tämä on se viesti, jonka teille haluan antaa. Ja toinen, tässä olen, haluaisin Michel de Barille sanoa, me olemme kaikki täällä samaa mieltä, mutta me tiedämme, että Euroopassa on joitakin, jotka eivät ole samaa mieltä kanssamme ja mm, meidän on heille puhuttava. Usein on kyse vastuuhenkilöistä kansallisissa hallituksissa ja tässä alue- ja paikallistason on tehtävä yhteistyötä Euroopan tason kanssa. Pitäkäämme seuraavia päivinä mahdollisuutena oppia jotain toisiltamme, vaihtaa kokemuksia, mutta myös palata kotiin vahvistuneina ja siellä aluepolitiikassa viedä eteenpäin Euroopan asiaa. Madam President. Ma, eh, innanzitutto eh, è vero che... On aivan totta, että näyttää siltä, että tämä, tänään olemme kaikki yhtä mieltä, kun aloitimme keskustelun kohesiopolitiikasta – epäilyjä oli paljonkin koskien sitä, kannattaako tämä kilpailukykytavoite säilyttää. Tänä päivänä Euroopan tasolla näyttää siltä, että tällaista varaa ei enää ole. Uskon, että tämä on ensimmäinen tulos, jota näillä Open Days-tapahtumilla meidän on vahvistettava, koska kohesiopolitiikasta keskustelu ei ole mitenkään vielä loppunut, vaan se tulee jatkumaan toinen pohdinta Open Days-tapahtuma on tietenkin tilaisuus, jossa puhutaan. Ei Brysselissä voida toimia, vaan esitellä, mitä on tehty ja keskustella siitä, mitä tulevaisuudessa tullaan tekemään. On tärkeää, että voimme kotiin palautessamme parantaa omia toimiamme. Täällä kansalaisyhteiskunta voi olla myös mukana 6000 osaan ottajaa mukana osittain. He ovat juuri kansalaisyhteiskunnan edustajia ja osittain hallinnoivat politiikkaa. kuten tiedätte, kyseessä on kumppanuuspolitiikka, jossa toimitaan paikallisen tason sosiaali- ja työmarkkinaosapuolten kanssa. Sitten vielä kolmas pohdinta. Jotta Open Days-menettelyä voitaisiin laajentaa omille alueillemme niin, ettei toimittaisi ainoastaan Brysselissä. Olemme pyytäneet, että kaikki järjestäisivät tapaamisia omilla alueillaan. Yli 260 tapahtumaa on suunniteltu, osa niistä on jo pidetty, osa on tulossa ja ne ovat kaikki näillä eri alueilla järjestettyjä. Tarkoituksena on esitellä jo tehtyä ja keskustella siitä, mitä tulevaisuudessa tehdään. Siellä ei voida niinkään toimia, vaan, vaan kertoa siitä, mitä on tehty ja mitä aiotaan tehdä. Myös toiminnasta kertominen on tärkeää. Näin kansalaiset ymmärtävät, että kyseessä on Euroopan unionin panos. Eivät rahat tule tyhjästä, vaan, vaan kyseessä ovat suuret eurooppalaiset hankkeet – ja EU on nyt vuosikausia voinut pitää yllä tiettyjä hankkeita, eikä rahoituksia ole, rahoitusta ole muutettu toisin kuin jossakin omissa maissa me pitkän aikavälin hankkeita ei voida suunnitella, koska rahoitus saattaa katketa kesken kaiken. Tämä on Euroopan unionin tärkeä lisäarvo. Open Days-tapahtumat ovat tilaisuus keskustella siitä, mitä me teemme omissa maissamme ja näin myös alueet saavat siitä tiedon. Haluaisin pyytää kaikkia niitä, jotka eivät ole vielä niin tehneet, että ilmoittautuisitte tulevaa vuotta, ensi vuotta varten vapaaehtoiseksi järjestämään tapahtumia omilla alueillanne, niin että eri toimijat voivat kertoa toiminnastaan Sisiliasta lopuksi. Minä en kyllä oikeastaan tähän asiaan kuulu, mutta haluaisin muistuttaa siitä, että kansalaisten velvollisuutena ja oikeutena on kysyä, miten varoja on käytetty. Sisilia on äh, tärkeä mm, alue ja on äh, tärkeää, että myös siellä kerrotaan kansalaisille, mitä on tehty. Thank you. It is my privilege as the host of this opening session to... Uh, Kiitoksia. Minun äh, tehtäväni on antaa tehdään loppupuheenvuoro. Me juuri vasta aloitimme keskustelun. Meillä on vielä kolme päivää aikaa keskustella. Meillä on varmasti vielä mahdollisuus vaihtaa kokemuksia ja kommentteja. Täällä on syntynyt ideoita kuin sieniä sateella, mutta eräs viesti on selkeästi tullut esiin, että täällä tuetaan vahvaa koheesiopolitiikkaa tulevaisuutta varten, kaikkia Euroopan alueita varten, jolla saadaan aikaan sosiaalista ja alueellista kohesiota investoimalla tietoon ja innovaatioon ja perustuen Mm, tehokkaaseen kasvuun, kasvuun, joka tekee Euroopasta myös kilpailukykyisemmän. Olemme myös yhtä mieltä siitä, että että tämän politiikan pääviesti on yhä sama, mutta muutostakin on tapahtunut. Meidän on huomioitava se alueiden ja kaupunkien on huomioitava myös sisämarkkinoiden, ei vain sisämarkkinoiden haasteet ja yhteisvaluutan haasteet, vaan oltava myös kyvykkäitä käsittelemään maailmanlaajuista kilpailua. Olen sitä mieltä, että olin huomioitava kriisin jälkeinen tilanne aluetasolla ja Rova Luukas puhui tästä. On alueita, jotka ovat niin vaikeassa tilanteessa, että ne eivät sovi kakkosalueen kakkoistavoitealueen alueiksi. Kohesiota ei ole tässä keskustelussa pidetty ainoastaan tavoitteena, vaan myös välineenä, jolla voidaan saada aikaan parempaa kasvua. Ja on aivan selvää, että vastaukset melkein kaikkiin haasteisiin, jotka Euroopalla on edessään, niillä on alueellinen ulottuvuus. Ja siksi meidän on otettava alueellinen vaikutusten ala, analyysiä vakavasti. Meidän on otettava huomioon eh, alueelliset erityisyydet ja myöskin eh, tarkasteltava urbaania ulottuvuutta. Ja meidän täytyy varmastikin investoida enemmän alueelliseen yhteistyöhön. Joku täällä puhui siitä, että poistetaan esteitä. Alueellinen yhteistyö on yksi tapa poistaa näitä esteitä. Olen myös vakuuttunut siitä, että koheesiopolitiikan eri muodot tuovat viemään meitä eteenpäin tavoiteorientoitumaan toimintaan. Me tarvitsemme myös politiikka, joka ottaa huomioon kaikki Euroopan hallinnon tasot. Meidän enää pitäisi esittää kysymyksiä, vaan tämän politiikan pitäisi olla sellaista, että se katsoo tulevaisuuteen. Sen täytyisi olla yhteisissä eurooppalaisissa puitteissa, joka ottaa huomioon kaikki eurooppalaiset rahastot ja hyödyntää näiden rahastojen synergiaedut. täytyisi perustua myös ehdollisuuteen. Tarvitsemme politiikkaa, joka keskittyy eurooppalaisiin tavoitteisiin, 2020-strategian, mutta ottaa myös huomioon alueelliset eri erityispiirteet. Eurooppa minun mielessäni saavuttaakseen tavoitteensa täytyy myös eh, luoda uudenlaisia rahoitusmuotoja investointeja varten. Ja kohesiopolitiikassa on ehm, kokemusta tältä saralta. Philip Meistad antoi meille esimerkkejä, mutta tarvitaan enemmän rahoitusta, jotta voidaan vahvistaa julkisten määrärahojen vipuvaikutusta ja lisätä riskinottokykyä. Ja lisäksi tarvitsemme yksinkertaisempia mekanismeja. Vuoden 2006 uudistus ja 2009 uudistukset ovat luonneet yksinkertaisempia rohkeampaa äh, politiikkaa, mutta meidän täytyy nyt olla vielä rohkeampia uudistusten suhteen ja yksinkertaistamisen suhteen. Hyvät kollegat, viisi äh, vuotta sitten Charlemagne rakennuksessa. Sielläkin oli paikalla noin tuhat ihmistä alue paikallistasolta. Me päätimme viedä Lissabonin alue ja paikallistasolle. Ja siitä huolimatta, mitä edustaja Lukas täällä sanoi, niin tänä päivänä voimme sanoa, että Lissabonin strategian alueellinen ulottuvuus on ollut itse asiassa ainoa menestyksekäs osa tätä strategiaa. Joten viedään EU 2020 strategia ja sen lippulaiva-aloitteet alue- ja paikallistasolle, kaupunkeihin ja kuntiin, ja tällä kertaa tulemme menestymään. Mainittiin paikallistason sopimukset, kaupunkien sopimukset. Nämä olisivat erinomainen foorumi, jolla voidaan varmistaa, että 2020 strategia toimii todellakin. Ja lopuksi haluaisin sanottaa, että jos laajennamme Eurooppaa paikallistasolle, aluetasolle, kaupunkeihin, kyliin, niin se ei ainoastaan vie Eurooppaa lähemmäksi kansalaisia, vaan se tekee Euroopasta myös suuremman. Ja tähän haluaisin nyt päättää tämän kokouksen ja toivottaa teille erittäin onnistunutta viikkoa. Kuten Michel Delbar sanoi, meillä on myös työtä tehtävänä tämän salin ulkopuolella ja kaikissa toimielimissä ja niissä puitteissa, joissa me teemme työtä. Meidän on puhuttava niille, jotka eivät tiedä, mistä on kyse, tai myös niille, jotka tietävät, mistä on kyse, mutta jotka eivät halua ymmärtää. Meidän täytyy puhua heille tehdään vuoden 2013 jälkeistä koheesiopolitiikasta sellaista, että se toimii täydellisesti Euroopan kansalaisille ja se tekee Euroopasta paremman. Ja kiitän teiltä kärsivällisyydestänne, kiitän kaikkia niitä, jotka olivat täällä yhteispuheenjohtajina ja jotka pitivät puheenvuoroja. Haluaisin kiittää Markia siitä, että hän löysi kaikille mahdollisuuden puhua ja löysi uusia puhujia. Ja kiitän kaikkia ja toivotan hyvää viikkoa Brysselissä. You